El presidente. Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo. Euroopan parlamentin täysistunto jatkuu. Hyvät kollegat, huomenna on kansainvälinen teemapäivä, joka on omistettu naisille ja tytöille informaatioteknologiassa. Tällä tavalla halutaan rohkaista nuoria.